Näin, hyvät kollegat, pääsemme äänestysselityksiin. Ja pyytäisimme niitä kollegoita, jotka täältä poistuvat, mahdollisimman hiljaisesti poistumaan. J'ai reçu euh, six demandes. Olen saanut kuusi pyyntöä äänestysselityksen esittämiseksi ja näin aloitamme tämän osion. Tämä koskee Ajuson suositusta ja ensimmäisenä edustaja Carty. Kuuntelimme teitä hyvin tarkkaavasti. Person. The Convention on International Trade. Puhemies, sopimus kansainvälistä äh, kansainvälinen sopimus uh, uhanalaisten lajien kaupasta on tärkeä kansainvälinen väline ja tätä kautta EU pystyisi osallistumaan tähän järjestelyyn. Päätarkoituksena yleissopimuksessa on varmistaa, että kansainvälinen kauppa koskien uhanalaisia lajeja, kasveja ja eläimiä ei uhkaa niiden e- e- olemassaoloa. Joidenkin laikkeiden hyväksikäyttö voi mahtaa sen, että kanta vähenee huomattavalla tavalla ja jotkut jopa kuolevat sukupuuttoon koska tämä kauppa tapahtuu rajat ylittävällä tavalla. Tässä tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, jotta pyritään varmistamaan jotkut lajit liika hyväksikäytöltä. Samoin pitää ottaa huomioon muut lait. Luonnon monimutkaisuus vaikuttaa monin tavoin ihmisiin, elinkeinoihin koko maailmassa, eikä tätä asiaa voida liian vakavasti ottaa. Sinn Fein mepit tukevat tätä päätöslauselmaesitystä. Merci, monsieur. La parole... Kiitos ja seuraavana edustaja Kinnitsi myös yksi minuutti. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. La Kiitoksia paljon puhemies. Kansainvälinen CITES-yleissopimus kattaa 35 000 eliölajia, kasveja ja eläimiä ja pyrkii suojelemaan niitä sukupuutolta. Tämä on tärkeä yleissopimus. Euroopan unioni on nyt tämän yleissopimuksen täysin jäsen. Tämä tarkoittaa sitä, että EU voi täysimittaisesti näytellä rooliaan ja toimia kansainvälisesti johtajan roolissa ympäristökysymyksissä, varsinkin kun on kyse Euroopan unionin biologisen monimuotoisuuden suojamisesta. Tämä on kaikkein pisimmälle menevä lainsäädäntö, joka tämä mahdollistaa. Kansainvälinen kauppa eksoottisilla eliölajeilla on miljardi luokan bisnestä EU on erittäin merkittävä suurten kissaeläinten tuoja maailmanlaisesti katsottuna. Sitten yleissopimus mahdollistaa sen, että pystymme vahvistamaan asemaamme. Minä äänestin tämän suosituksen puolesta näistä kaikista syistä johtuen. Je demande... Ja seuraavana edustaja Görling yksi minuutti. Ja ne, jotka siellä käytävillä ovat, pyytäisin teitä poistumaan. Kiitos. Thank you. Kiitos. Minä tuen sitä, että EU tulee mukaan sites yleissopimukseen. Tällä hetkellä kaikki 28 jäsenvaltiota ovat jo mukana, eli voi ehkä miettiä, mitä lisää siitä saadaan, että EU tulee mukaan, mitä saadaan siitä, että kaikki tulemme yhdessä mukaan, kun siellä ollaan erikseen. Minä en ole koskaan ollut sites kokouksessa, mutta on kuultu, että EU-jäsenvaltiot eivät aina puhu yhdellä äänellä, vaan siellä voi olla aika erilaisia kantoja, vaikka kaikki ovat mukana tässä samassa yleissopimuksessa. Tällä tavoin voisimme saada mahdollisuuden neuvotella ensin EU-kannasta ja sitten voisimme todellakin toimia omalla painoarvollamme ja näin pystyisimme kaikkia Euroopan kansalaisia edustamaan. Uhanalaisten eliöiden kauppa on kolmas laiton kauppa muiden e, jälkeen, eli ihmiskaupan ja aseiden jälkeen. Eli sen takia on tärkeää, että toimimme yhdessä. Ja sitten yksi minuutti, yksi minuutti edustaja Jaar. Kiitoksia. Olen miltei kaikki yhtä mieltä siitä, että on hieno asia, että Euroopan unioni nyt on liittynyt yleissopimukseen. Tässä voi kysyä, miksi juuri nyt? Totuus on, että todennäköisesti tämä ole ollut mahdollista joidenkin jäsenvaltioiden ja sopimusten vuoksi. Nyt olen olen siitä, että olemme yhdessä onnistunut siinä, että Euroopan unioni pystyy jatkossa täysimittaisesti koko painoarvollaan toimimaan yleissopimuksen puitteissa ja käyttää sitä hy- hyödyksi, kun suojellaan uhattuja eläimiä ja kasveja. On aivan oikein todettu, että hyvin paljon väärinkäytöksiä ja tapahtuu vielä ja laitonta tuonti- ja vientitoimintaa harjoitetaan. Kyse on tuhansista lajeista. Liittyminen tuohon sopimukseen mahdollistaa sen, että jäsenvaltioiden vasta hanka on vähäisempää, koska Euroopan unioni nyt on mukana yhdessä sopimuksessa. Tämä parantaa tilannetta entisestään. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Kormet, yksi minuutti. Kiitoksia. Voin yhtyä kollegoihin ihan samo, samoista syistä. Ja olen tyytyväinen, että EU liittyy tähän yleissopimukseen. Mutta minulla on yksi lisäsyy vielä. Kyseessä on laji omassa maassani, joka on uhanalainen. Sen nimi on Eurooppa-myönteinen konservatiivi. Ne, monia saalistajia löytyy ihan omastakin puolueesta ja he, ne pitäisi listata, luetteloida uhanalaisen lajiksi ja antaa aivan erityistä suojaa, jotta niitä voidaan suojata vihollisilta omassa puolueessa. Kiitoksia. varapuhemies. Kauppa ei välttämättä ole konservaation vihollinen. On hyvä, että uhanalaisia eliöitä pidetään voimavarana. Tästä voi olla hyötyä. Minä olen maininnut täällä, mitä elefantille tapahtui Keniassa, kun siellä kerttiin norsun eh, metsästys ja meni huonosti toisin kuin Zimbabwessa, jossa sanottiin, että norsut kuuluvat niille, jotka maan omistavan. Ja näin edistettiin sitä, että norsoja kohdeltiin arvokkaana voimavarana mutta eihän tässä nyt kyseessä ole pelkästään sitesistä, sillä kaikki maat ovat siinä mukana erikseen, vaan siitä, että EU vähitellen siirtyy valtiollisemmaksi ja puhumaan myös jäsenvaltioiden puolesta kansainvälisillä foorumeilla. Tämä on varmasti sellainen asia, josta kukin jäsenvaltio voi päättää omin demokraattisiin mekanismein ja menettelyyn. Kiitos. Pour conclure, monsieur de... Ja lopuksi edustaja Demesmaker. Kiitoksia puhemies, kollegat. Laiton kauppa tu- uhkaa uhanansa lajia. Se on globaali ongelma ja vaatii siis globaalia äh, reaktiota. Kansainvälisen sopimus CITES on kaikkein tärkein väline tässä taistelussa. Tässä on kyse siitä, että har- harvinaiset lajit selviytyvät hengissä, mutta on kyse myös meidän turvallisuudestamme laiton kauppa harvinaisten lajien kohdalla ja niistä tehdyistä tuotteista on miljardibisnestä voittoina voiton rahoitan usein sotia, terrorismia. Minun puolueeni NVA tukee sitä, että EU liittyy CITES-sopimukseen ja olemme äänestäneet tämän puolesta tähän mennessä. Vain jotkut jäsenvaltiot kuuluivat tähän ja EU vain tarkkailijana. Nyt kun olemme liittyneet tähän, tästä tulee suurempaa juridista avoimuutta EUn roolista ja pystymme toimimaan aktiivisemmin ilman, että tämä rikkoo EUn ja jäsenvaltioiden välisiä valtasuhteita toimivaltuuksia. Kiitos. Näin päätyvät äänestysselitykset ja jatkamme kello 15. Hyvää ruokahalua kaikille. Mm. Ils Oui, Messieurs, dames.